Catherine Ann Ashtonin puolesta. Hän on pahoillaan, ettei hän päässyt tänne. Tänään on tärkeää Ukrainan päivä, koska 2013 on tuo päivämäärä, jolloin se liittyy OECDssä. Ja tässä Ukraina voi osoittaa olevansa eh, hyvin korkeiden tavoitteidensa tasolla. Minä korostaisin meidän kahdenvälistä yhteistyötämme. Täällä järjestettiin Brysselissä kokous, johon Janukovic osallistui ja Van Rompuy ja Barroso tuohon kokoukseen osallistuivat. Ashton esitti puheenvuoron kansainvälisistä asioista ja minäkin olin paikalla tulevaisuuden näkemyksistä ja vapaakaupan kattavasta sopimuksesta lähitulevaisuudessa ja hyvin kunnianhimoisesta sellaisesta keskustelimme ja keskustelumme olivat hyvin hyvä, hyvässä hengessä ja nyt me varmasti sitten pääsemme tuloksissa konkreettisempiin, konkreettisempaan tilanteeseen. Hyväksyttiin myös toimintasuunnitelma henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta ja on myös allekirjoitettu kumppanuus- ja yhteistyösopimus, jonka pohjalta Ukraina voi osallistua unionin ohjelmiin esityslistalla myös Ukrainan sisäinen tilanne ja neuvottelut tulevasta liittymissopimuksesta ja uudistusohjelmasta. Ukraina on meidän naapurimaamme ja me tahdomme tiivistää tätä läheisyyttä ja Ukrainan Tietysti jos on liittymässä myös kansainvälisempään tilanteeseen, jos ajatellaan Naton kokousta ja sitten myös nämä kahdenväliset neuvottelut, joita käytiin juuri äskettäin, mutta sitten Brysselin, Brysselissä Venäjän liittymisestä maailmankauppajärjestöön. No sitten tästä huippukokouksesta. Nykyinen hallitus on ryhtynyt tiettyihin talousuudistuksiin, joista me olemme ilahtuneita. Kyse on erityisesti julkisten markkinoiden laista, jonka pitäisi olla hyvin merkittävällä paikalla äh, lahjonnan ja korruption torjunnassa. Äh, maailman valuuttarahaston sopimuksia on tehty myös ja myös energia-alalla on tehty uudistuksia. Ukrainan hallitus on täten onnistunut suhteellisen hyvin tasapainottamaan maan tilanteen. Tämä on tietysti äärettömän tärkeää. Kuitenkin meitä huolestuttavat jatkuvat tiedot perusoikeuksien polkemisesta ja kansanvallan heikentymisestä Ukrainassa ja myös hyvin huolestuttavia uutisia kuuluu kokoontumisvapaudesta ja tiedotusvapaudesta ja lehdistönvapaudesta. Ukrainan Perustuslaillinen tuomioistuin on nyt juuri 2004 vuoden sopimuksen hylännyt ja tässä oli kyse tuosta vallankumouksesta ja, ja lisäksi on tehty päätös antaa enemmän valtaa presidentille ja tämä on hyvin hyvin kiistetty päätös ja Ukrainalaiset, ukrainalaisten odotetaan nyt ryhtyvän tällaiseen kansanvaltaisempaan ja avoimempaan prosessiin va- vallankäytössä, jonka ja sen kautta päästäisiin sitten kestävään ja tasapainoiseen vallan tasapainoon, joka vastaisi kaikkia eurooppalaisia standardeja. Tämä, tätä aihetta on käsitelty myös helmikuun päätöslauselmassamme toinen juuri saatu perustuslaillinen tuomioiseen tuomioistuimen päätös, jota on tulkittu hyvin toisilla tavalla, koskettelee laitoksen istuntokauden kestoa. Se on 90-luvulta ja se kest, aika kestää neljä vuotta. Ja näin sitten kuitenkin viiden vuoden päästä, viisi vuotta olisi nyt tämä tämä istuntokausi voimassa, koska tämä on tehty vuoden 2004 päätöksen pohjalta. Ja tämä on ikään kuin nyt tällaista, tässä on harjoitettu lainsäädännön valintaa vähän epämääräisin perustein. Ja näin Ukraina tarvitsee osallistuvan kansanvallan parantamista, eikä sellaista, että päätöksiä tehdään epämääräisissä olosuhteissa. Aikaisemmin, tässä muutama vuosi sitten, demokraattiset vapaat, vapaudet jo lisääntyivät Ukrainassa ja siellä pystyttiin kansainvälisin standardein järjestämään myös vaaleja. Ja näin on hyvin ikävä havaita, että viime 31. lokakuuta viimeisissä paikallisvaaleissa Suurin osa tarkkailijoista havaitsi puutteita ja kritisoi ja arvosteli näitä, ja vaikka nämä liittyvät osittain eh, teknisiin ja proseduraalisiin ongelmiin, mutta kuitenkin se on ikävää. Eh, ihmisoikeuksien ja demokratian kunnioittaminen ovat perusperiaatteita Euroopan unionin jäsenvaltioille. Nämä periaatteet, näille periaatteilla ei ole mitään kompromissimahdollisuuksia, varsinkaan sellaisten avainasemassa olevien yhteistyökumppaneiden, kuten Ukrainan kanssa. Meidän täytyy näin miet- suhtautua tulevaisuuden haasteeseen Ukrainan ja unionin välisestä yhteistyöstä ja assosiaatiosopimuksesta. Näin teimme maanantain kokouksessa. Ja me toivomme, että nyt kun näitä ongelmia edelleenkin on, haluamme välittää suoraa, selkeää viestiä juuri näistä perusarvoista Ukrainan suuntaan. Kiitoksia. Kiitoksia komissio Sende Gucht. Minä olen täällä listattuna puhujaksi, mutta annan kollega Brokille tämän puheenvuoron kahdeksi minuutiksi. Herra puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Haluaisin kiittää sydämellisesti julkilausumasta, joka täällä korkean edustajan nimissä annettiin, mihin minulla oli kovinkaan paljon lisättävää. Uskoakseni voidaan todeta myös syistä, jotka liittyvät parlamentaariseen vakauteen, että vakautta on enemmän ja että on tehty päätöksiä uudistuksista, mikä on tervehdittävää. Mutta että viimeiset parlamenttivaalit olivat olleet, olivat reilut ja oikeat, mutta paikallisvalit eivät taas olleet sitä, koska oppositio ei saanut kaikkialla asettuja listojaan. Sellaisen palvelun johtaja on valvomassa myöskin perustuslakituomioistuinta ja, ja tämä unohtunut tuomarien poistaminen, joka nimitettiin Oranssin vallankumouksen jälkeen. Nämä ovat faktoja ja kysymys yhteisistä arvoista, kysymys siitä, miten käsitellään perusoikeuksia, ovat tärkeitä. Eurooppalainen perspektiivi, joka Ukrainalla on, on hyvin tärkeä kysymys. Toisaalta olen iloinen siitä, että maanantain huippukokouksessa – saatiin edistysaskelia tärkeissä kysymyksissä. Se, mitä minä kriittisenä, etin tässä kriittisesti, sitä ei pidä nähdä riippumatta jotenkin sitomasta, mitä tapahtuu viisumikysymyksissä tai kysymyksessä siitä, että syvennetyssä vapaakauppavyöhykkeessä sen osa tapahtuu kehitystä, joka saattaa Ukrainaa lähemmäksi Euroopan sisämarkkinoita ja tekee myös tässä yhteydessä selväksi sen, että ei ole pelkästään kysymys vaan poliittista, vaan taloudellisesta perspektiivistä, joka Ukrainalla on Euroopassa. Se, että otetaan Venäjän talous ilman Venäjän raaka-aineita osoittaa sen, että Ukrainan taloudelle Eurooppa on huomattavasti kiinnostavampi. Mutta hyvät naiset herrat, sitä mieltä, että meidän pitäisi selvästi myös nähdä, että Tämä ei ole pelkästään Ukrainan etujen mukaista, vaan myöskin meidän omien etujen mukaista. Siksi meidän pitäisi pitää arvossa sitä, että ulkoinen sisäinen kehitys Ukrainassa tapahtuu niin, että se myöskin toteuttaa vasta meidän omia intressejämme. Kiitoksia kollega Brock. Seuraavana sosialistien ryhmän kollega Severin philosophy of my group on ukraine european union relations today could be expressed by the following suhteita voitaisiin kuvata seuraavalla sitaatilla. Älä kysy, mitä Ukraina voisi tehdä EUlle, vaan kysy, mitä EU voisi tehdä Ukrainalle, jotta Ukrainasta voisi tulla luotettava pilari EU-projektille. Tätä varten EUn lähestymistapa Ukrainaa pitäisi olla tasapuolinen, reilu, perustaa tosiasioihin ja strategi- olla strateginen. En usko, että nämä kriteerit täyttyivät äskeisen huippukokouksen tuloksista ja komission jäsentä kiitän, että hän ilmaisi lähestymistavan näin myös. Tasapainoinen, tasapuolinen tarkoittaa sitä, että tarjotaan apua, mutta vaaditaan myös tuloksia. Reilu tarkoittaa, että vältetään ot, liittymästä mihinkään osapuolen sisäisissä kiistoissa ja käytetään samoja standardeja riippumatta siitä pidämmekö kyseisestä puolesta tai ei. Perustua tosiasioihin perustuu siihen, että ei luoteta ennakkoluuloihin, huhuihin, vaan tosiasioihin. Strateginen tarkoittaa, että tuetaan sellaista politiikkaa, jonka mukaan Ukraina voisi organisesti integroitua EU-projekteihin, eikä politiikkaa, jota voitaisiin käyttää vastakkainottelussa naapureiden kanssa. Päätöslauselmassa ei ole täydellinen, mutta se on esimerkki tällaista lähestymistavasta ja minun täytyy pahoitella joitakin virheitä tässä printissä. Meidän täytyy pyytää kaikkia poliittisia toimijoita välttämään sitä, että käytetään tätä päätöslauselmaa voittona toista vastaan. Tämä päätöslauselma, se on viesti kaikille poliittisille voimille, että nyt on korkea aika niiden yhdistyä tällaisen minimitoimintaohjelman taakse, jotta saadaan aikaan pitkään odotetut reformit, saadaan aikaan poliittisia ja taloudellisia tuloksia, jotka voisivat varmistaa paremman elämän ihmisille ja paremmat mahdollisuudet maalle Euroopan integraation nimissä. Ei tarvita sisäisten kistojen kansainvälistämistä. Antakaamme kaikki panoksemme ja tekekäämme velvollisuutemme siellä ja täällä. Ja sitten tulevat tulokset kyllä palkitsevat meitä kaikki. Kiitoksia kollega Severin. Sitten Alde, ryhmäryhmä puheenvuoro, Rova Valean. Thank you, chair, colleagues. Kiitos puhemies. Kollegat komission, se on mielenkiintoista nähdä, että Ukraina niin usein on esityslistallamme. Tämä ehkä merkitsee edistystä suhteessa olen taipuvainen uskomaan, että pragmatismilla ja luottamuksella molemmin puolin ajatellen niitä vaikeuksia, on löytää yhteisiä intressejä, me voimme löytää yhteisen hankkeen ja saada aikaan rehellisen kumppanuuden. Pidän arvossa Ukrainan johdon äskettäisiä lausumia, jotka ovat nyt laittaneet sivuun jotakin pelkoja siitä, että Ukraina hylkäisi eurooppalaisen tulevaisuuden. Kuitenkin mikä tahansa keskustelu Unkari, Ukrainasta johtaa siihen, että siitä tulee sota Euroopan poliittisten perheiden kesken – opposition ja hallitusten välillä ja Ukrainan poliittisten elinten välillä. Tästä ei ole apua, koska kysymys on siitä, onko hallitus vai ö, oppositio se, joka saa paremmin tukea Euro- Euroopalta. Kysymys on Ukrainan, Ukrainan kansalaisista, tulevaisuudesta, siitä, että Ukrainasta tulee voimakas, kukoistava demokraattinen valtio. Huippukokous tällä viikolla saa aikaan hyviä tuloksia. Se edisti pääsyä uusiin ohjelmiin ja ja neuvotteluja assosiaatiosopimuksesta. Olin erityisen iloinen nähdessäni sitä edistystä, pitkään on odotettu kohti vapaakauppa-aluetta. Tietysti paljon jää tehtävää sekä taloudessa että instituutioiden uudistamisessa, mutta askelit ja askelit, jotka on otettu, pitäisi vakauttaa. Vaikka julkishankintojen laki hyväksyttiin tämän vuoden alkupuolella, ei kuitenkaan pitäisi sallia mitään poikkeuksia edes Euroopan jalkapallon mestaruuskisoja varten. Uusi verolaki on hyvä eh, vakaan taloudellisen ympäristön, mutta eh, siitä ei saa tulla eh, poikkeusta, mutta kysymys ei kuitenkaan ole siitä, että nyt olisimme kertomassa Ukrainalle, mitä pitää tehdä, eikä Ukraina tarvitse sitä meiltä odottaakaan, mutta on tärkeää on, mitä Ukrainan pitäisi tehdä itse itselleen, koska institutiolliset ja taloudelliset uudistukset ovat ennakkoehto kukoistavalle demokraattiselle tulevaisuudelle ja se on Ukrainan kansalaisten etujen mukaista. Kiitos kovasti kollega Valean. Sitten vihreän ryhmäpuheenvuoro. Rova kollega Harms, puolitoista minuuttia. Kiitos herra puhemies, hyvät naiset ja herrat. Viime päivinä Kiovassa on ja Harkovassa ja monissa muissa suurissa ja pienissä kaupungeissa Ukrainassa ollut suuria mielenosoituksia. Kymmeniä, satoja tuhansia kansalaisia Ukrainassa on mennyt kaduille. He protestoivat verolakia vastaan, jonka he kokevat epäoikeudenmukaiseksi. Ja jos meidän päätösasemamme on suunnattu jollekulle, niin minusta tässä yhteydessä se pitäisi suunnata Ukrainan kansalaisille, jotka takaavat näillä protesteilla, että demokraattinen kehitys Ukrainassa jatkuu. Päätösasemamme, joka on ilmaissut demokratian rapautumisen pelkoa, on nimenomaan näiden protestien yhteydessä osoitettu hallitukselle ja viranomaisille, ennen kaikkea sisäviranomaisille, sisäasioiden viranomaisille Ukrainassa – jotta ne sallisivat nämä protestit edelleenkin huomenna. Odotetaan Kiovaan satoja, kenties miljoonia mielenosoittajia. Minä myönnän, että seuraan tätä suurella jännityksellä, enkä ilman huolta ajatellen tulevaisuutta. Tähän asti, hyvät kollegat, hyvin on mennyt, mutta viime päivinä hallitus on todellakin osoittanut, että kokoontumisvapaus toimii ja minä toivon, että näin tulee olemaan vastakin. Minusta on hyvin tärkeää, että me olemme tehneet päätösaseman ryhmärajat ylittäin Olisi suuri virhe Ukrainan kehityksen kannalta, jos tulevaisuudessa talon vasemmalla puolella mentäisin alueiden puolueen taakse ja toisella puolen taas Julia Timoshenkon puolueen taakse. Se ei auttaisi demokraattista kehitystä Ukrainassa. Minä toivon, että vaikka nyt hyväksymme tämän päätöslauseman huippukokouksen jälkeen, kuten sanoin, juuri suurten mielenosoitusten vuoksi ja niiden huolten vuoksi, joita ihmisillä on siitä, miten eh, maailman talous eh, kansainvälisen valuuttarahaston ohjaama uudistus tulee vaikuttamaan. Eh, meidän pitäisi tullakin pohtia sitä, mitä Kiovassa ja Ukrainassa tällä hetkellä tapahtuu. Kiitän tarkkavaisuudestanne ja toivon, että me yhdessä myöskin komission kanssa voimme tätä maata varten, joka on niin lähellä meitä Eurooppaa, voimme osoittaa solidaarisuutta. Kiitoksia kollega Harms. Sitten konservatistien ja reformistien ryhmäpuheenvuoro kollega Koval. Puolitoista minuuttia. Kiitoksia paljon, puhemies nyt on viikkoja kulunut tästä mielenkiintoisesta keskustelusta parlamentissa Ukrainan asioista. Mielestäni on oikein hyvä. Ukrainassa näitä keskusteluja seurataan hyvin mielenkiintoisella, Mielenki- suuremmalla mielenkiintoisella kuin jäsenmaissa oikeastaan. Tämä päätösohjelma on kuten kirje, ei yhdelle puolueelle, ei toiselle puolueelle, kirje ukrainalaisille. Heille kerromme rehellisesti, että katsomme niitä tapahtumia hyvin mielenkiinnolla niin olen valmiita avaamaan ovi Ukrainalle, Ukrainan kansalaisille. Kiitoksia paljon näistä Harmsin sanoista. Pukaamme näistä vaaleista, ne eivät ole tyydyttäneet meitä. Ja standardit jättivät paljon toivomisen varaa monissa osatekijöissä. Tätä hyvää trendiä ei pysty ylläpitämään hyvin viime vaaleista. Mutta kertokaa me myös, että on vielä Ukrainalle mahdollisuus ja haluamme tässä auttaa. Sen vuoksi kertokaa me siitä, mitä tapahtuu hyvää ja kertokaa me, että ei pelkästään taloudessa, ei pelkästään sillä taloudessa, vaan myös politiikassa. Ovet Eurooppaan ovat avoinna ja hyvä, että tällä viikolla lähti tällainen viesti Ukraina EU-huippukokouksesta. Tämä on hyvä sattuma, että me tänään puhumme siitä, että tämä päätöslauselma ei ole yhdelle puolueelle, eikä toisellekaan puolueelle Ukrainassa. Se on ukrainalaisille ja heitä tuemme solidaarisesti. Kiitoksia. Kiitoksia kollega Koval. Sitten minuutin ajan kuikautta tämän ryhmän ryhmäpuheenvuoro, <clears throat> herra kollega Kolicek pane předsedající milé kolegyně vážení kolegové když se řekne ukrajina Hyvät kollegat, Ukraina saa, kun Euroopan unionissa ajatellaan Ukraina, niin yleensä ajatellaan herra Klitskoa, nyrkkeliä, mutta poliittisestikin Ukraina on, ja taloudellisesti Ukraina on raskaan sarjan tekijä, koska monet EU-maat ovat riippuvaisia kauttakuljetuksista kaasun ja öljykauttakuljetuksessa Ukrainassa ja Ukraina on hyvin tärkeä toimija tässä Euroopassa ja siksi on tärkeää, että myöskin suhteita ja pidän hyvänä tuloksia huippukokouksesta Ukraina laiset ovat muodostavat suuren osan työmästä monissa EU-maissa. Ongelmat, joita siellä on, ovat hyvin samanlaisia kuin monissa Euroopan maissa. Korruptio, epäsuotuisa viisumijärjestely ja lainsäädäntö, joka oli riittävää. Ja tarkkoiden mukaan paikallisvaalit eivät aiheuttaneet mitään teknisiä huolenaiheita. Päätösohjelma, jonka kaikki poliittiset ryhmät ovat esittäneet, on hyvin tasapainoinen kompromissi ja tulen tukemaan sitä. Kiitoksia kollega Kolicek. Sitten vapaa-demokraattinen Eurooppa-ryhmä puheenvuoro kollega Belder, minuutti. Kiitos, puhemies on hyvinkin paljon ongelmia ollut paikallisia aluevaaleissa Ukrainassa äskettäin ollut havaittavissa. Se on hyvin huolestuttavaa ja on havaittavissa liikaa ääniä tietyiltä alueilta. Muutamia äänestyssivukkeita on kopioitu ja virkamiehiä ja muita on sitten kielletty osallistumasta näihin vaaleihin opposition puolella. Ja tämä, tätä ei voi hyväksyä tällaisia ongelmia ja epämääräisyyksiä. Meidän täytyy esittää kommentteja ja näkemyksiä näihin asioihin, jos on olemassa tällaista itsevaltaista otetta Ukrainassa. Me emme voi sitä hyväksyä, koska myös meidän uskottavuutemme näin ollen on vaarassa koko tuohon valtion nähden, samoin kuin kaikkien uudistushalukkuuteen nähden, nähden myös muualla. Puhemies, tämä ei riitä, mitä komissio on tehnyt. Kiitos kollega Belder. Sitten sitoutumattomista kollega Mölzer. Herra puhemies, me kaikki tiedämme, että Ukraina kuuluu suurimpiin EUn naapurivaltioihin – ja että sillä on huomattava tulevaisuuden potentiaalia. EUlle se tätä kautta on erittäin tärkeä kumppani. Kuitenkin poliittisesti näyttää siltä, että se yhä enemmän etääntyy unionista. Viime paikallisvaaleissa emme ö, otti Eurooppa Venäjän osapuoli menestyi, mikä oli varsinkin tappio EUlle. EU näyttää menettävän viehitysvoimaansa Ukrainassa. Tavallinen kansalainen Ukrainassa haluaa euro, tulla eurooppalaisemmaksi, mutta ei välttämättä Euroopan unionissa. EU käyttää valtikortteja yhä edelleen, koska se toimii kuin se olisi ylivoimainen supervalta. Ukraina haluaa nähdä, että se nähdään tasavertaisena kumppanina EU:ssa ja Venäjässä, Venäjällä. Meidän pitäisi katsoa alaspäin Ukrainaa kohti, ikään kuin Ukrainan tärkein tavoite voisi olla liittyminen EU:hun. Tulevina vuosina EU, Ukrainan pitää olla mahdollisuuksia itse toimia ja päättää, haluaako se lähestyä unionia vai haluaako se pysyä riippumattomana. Kiitos kollega Mölzer. Sitten muut kuin ryhmäpuheenvuorot. Ensin kollega Gaaler, kaksi minuuttia. President. Eh- Puhemies. On suuri yhteistyöpotentiaali Ukrainan ja EUn välillä. Tämän näytti huippukokous. Viisumivapautusohjelma, myöskin asioitusjuttuvat ovat tästä vain kaksi eh, osoitusta. Meillä on tämä kompromissipäätöslauselma ja näistä aspekteista, joista päätöslauselma koostuu. Siitä näkyy myös potentiaalisesti hyvät aspektit otettu esiin, mutta tietysti käytäntö vasta näyttää, että onko todella niin, että nämä reformilait sitten realisoituvat käytännössä. Se täytyy nyt vielä nähdä. Komission ja se puhui tästä julkisten hankintojen laista, siitä on jo päätetty suuri poikkeus. Eli kaikki hankinnat, jotka liittyvät jalkapallon Euroopan mestaruuskilpailuun, ne on otettu tästä pois. Voisin hyvinkin jo ajatella, äh, kuka tässä voi rikastua oikein hienosti. Eli esimerkki siitä, missä periaate on korkealle arvostettu, mutta käytäntö on ihan erilaista. Pyydän, kiitän komission jäsentä nimenomaan siitä, että hän kantaa huolta äh, liittymiskokoontumis- ja tiedotusvälineiden vapausta, ja hän sanoi selkeästi, että kunnalliset ovat todella taka-askel, ainakin Saksan tulkauksessa näin se muotoiltiin. Ja tämä on myös meidän ryhmämme käsitys, EPM-käsitys, ja tämän on selkeästi ilmaisseet jos kollega Severin ei näe tarvetta sisäisten konfliktien kansainvälistämiseen, niin minusta se on kivempi muotoiltu sille, mitä äh, aina, mitä aiemmin muotoiltiin niin, että ei sisä, se kannata sisäisiin asioihin. Ei pitäisi olla periaate, äh, jolla Ukraina-asioita hoidetaan, koska pidämme maata niin korkealla arvossa, niin sen täytyy myös äh, tavoittaa eurooppalaisen mittaasteikon tavoitteet. Eli täytyy olla hyvin läheisessä yhteydessä edelleen Ukrainan kanssa ja pitää silmällä sitä, että mitä ihmisoikeuksissa ja demokratiassa siellä saavutetaan niin, että siinä ei oteta taka-askeleita ja saa, saa takaiskuja. Kiitoksia. Galo. Kiitoksia kollega Galler. Seuraavaksi kollega Svoboda, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Hyvät kollegat, Olkaamme rehellisiä. Oranssi vallankumous ei valittavasti tuonut sitä, mitä se olisi voinut tuoda, muun muassa kiistasta, joka syntyi Jussenkon ja Timoshenkon välillä. Timoshenko sanoi, että Timoshenko on nyt samanlainen kuin Janukovic, mutta paikallisvaalit eivät myöskään tuoneet tuottua odotettua tulosta, ne eivät vastanneet eurooppalaisia normeja, ja tämä on ihmisille käynyt selväksi Ukrainassa. Meidän pitäisi olla rehellisiä, mitä kollega Severin sanoi aivan oikein. On, puhukaa te Sungun kanssa niin kuin me puhumme ystävämme kanssa äh, alueiden puolueessa. Nimittäin selvästi eurooppalaisen tien kulkemisen puolesta. Voimme jättää sivun oligarkit, meidän pitää suunnata demokratian suuntaan. Pitäisi olla häiritsemättä parlamentin työtä ja me tulemme harjoittamaan painostusta siihen suuntaan, että oikeudellisia normeja noudatetaan eurooppalaisten standardien mukaan. Dova Harms istuu tässä välissä. Vaikka se ei välttämättä ole vihreiden asema olla keskellä, voisimme ainakin sopia juuri siitä, mitä Rova Harms sanoi, että meidän pitää auttaa maata pääsemään eteenpäin eurooppalaisten normien hengessä, Euroopan oikeusjärjestyksen hengessä. Se on tärkeää kaikille osapuolille. Se on meidän politiikkaa, mistä me tulemme noudattamaan ilman, että me joudumme jotenkin kärsimään. Me olemme arvostelleet vaaleja, sanoin, että ne eivät suineet hyvin, mutta pitää myös katsoa sitä, että Timoshenkokin auttaisi, että olisi oppositio, joka on rakentava. Herra Pukki, tehän olette aina muuten niin rakentava. Tässäkin tapauksessa te voisitte olla rakentava. Te voisitte antaa neuvoja Rova Timosenkolle, kuten me neuvoja herra Janukovicille. Kiitos. Kiitoksia Svobodalle. Sitten Migalski, puolitoista minuuttia. Panie przewodniczący, panie komisarzu. Puhemies, komission Aloitetaan Severinin sanoista, joka todellakin sanoi jotain tärkeää, että yrittäkää me ajatella sitä, miten me voimme tehdä Ukrainan puolesta, eikä mitä ukrainalaiset voivat tehdä meille, meidän puolestamme. Näistä Severinin sanoista kiitän. Ehkäpä se on meille tehtävä. Vaalit eivät sujuneet niin kuin olisimme halunneet. Kyllä, siellä oli asioita, joita ei olisi pitänyt tapahtua. Mutta Rova Harms on oikeassa, joka sanoo, että meidän tehtävämme ei ole ottaa äh, osapuolia mennä kenenkään puolelle, vaan katsoa, että ketä, mitä haluavat ukrainalaiset, mitä haluamme me, koska Ukrainan integroituminen eurooppalaisiin rakenteisiin, sanotaan ihan selvästi jäsenyys, on EUn intressissä. Se on tietysti myös itse ukrainalaisten intressi. Ja minun vakaumukseni on se, että jos asetetaan standardia ukrainalaisille, se ei ole ihan niin rehellistä, koska täällä salissa on niitä, jotka strategisia kumppaneita kohtaan ovat ihmisoikeuskysymyksissä vapa- sananvapaudessa paljon hellämielisempiä, mutta taso heti nousee, kun puhutaan ystävistämme ukrainalaisista. Tässä täytyy olla mittasuhteet kunnossa. Ukrainalaiset ansaitsevat meidän yhteistyömme riippumatta siinä, puhutaanko toista vai siitä toisesta leiristä, kuten Svoboda sanoi. Tässä tietyt poliittiset erot häviävät, kun puhumme läheisestä yhteistyöstä Ukrainan ja EUn välillä. Se on niin tärkeä asia. Dank, Herr Mikal. Kiitoksia kollega Mikalski. Seuraavaksi minuutin ajan kollega Campbell Bannerman. Herra puhemies, minä tunnen Ukrainan vierailulta Kiovaan ja Kriminioimaalle ja taiteilijat, kuten Titenko ja pidän heitä arvossa. Ukrainalaiset ovat hyviä lämmiselämisiä ihmisiä, mutta poliittisesti olisin hyvin varovainen. Ukraina on maa, joka on jakautunut länsimieliseen länteen ja itä, Venäjälle kääntyneeseen itään. Se on myös suuri toimija, 45 miljoonaa kansalaista, ja Venäjä näkee maan omana takapihanaan oli näin, että Venäjän laivasto on Sevastopolissa Krimin nimimalla ja venäläiset valvovat pääsyä Mustalimerelle sieltä. Mikä tahansa puhe siitä, että Ukraina liittyisi NATOon, olisi äh, isku Venäjän karhun suuntaan. Ja parannetta Ashton voisikin, voisi kiinnittää huomiota asian vaikkona se, että, että Ukraina voisi, jos se saisi tukea maatalouteen, silloin voitaisiin näyttää malta muuttaa. Mutta jos että Ukraina pysyisi riippumattomana maana, joka ei pysy, on, on tärkeää, että se pysyy riippumattomana EUn ulkopuolisena maana. Vielen Dank, Herr Kollege Campbell-Bannerman. Kiitos, Herr Campbell-Bannerman. Sitten herra Shegedi. Kiitos puhemies, hyvät arvoisat kollegat me kaikki olemme yhtä mieltä siitä, että Euroopan unionille, Ukrainaan, ajatellen sen alueen suuruutta, ajatellen sen väestöä, on strategisesti tärkeä valtio, jopa avainvaltio. Haluaisin kuitenkin sanoa, että kahta asiaa olen kaivannut tästä lausunnosta. Ensinnäkin se, että Ukrainan vähemmistöjen mainitsemista, kuten kaikki tiedämme, Ukrainan väestöstä noin vain 65 on, prosenttia on ukrainalaisia, ajattelemme ruteeneja, venäläisiä, unkarilaisia, tataareja ja romanialaisia, jotka ovat vähemmistöjä Ukrainassa. Haluaisin, että äh, päätösomuksessa ilmaisimme myöskin äh, huolenaiheemme vähemmistön asemasta ja siinä, että olisi paikallista opetusta vähemmistön kielten käytön osalta ja myöskin, että se, että erilaisten muistomerkkien tuhoantuminen ei edisty esimerkiksi Karpaattien alueen eh, unkarilaisen vähemmistön eh, muistomerkkejä. Olisi tärkeää, että me meidän pitäisi puhua myöskin petoksesta, joka tapahtui paikallisvaalien yhteydessä. Ja tästä syystä pyytäisin, että Ukrain unioni pyytäisi selvittämään näitä kahta asiaa. Kiitos. Kiitoksia kollega Segeri. Sitten kaksi minuuttia kollega Salevski. Tämä on hyvä viikko EUn ja Ukrainan välisille suhteille. Ensin maanantaina huippukokouksen aikana loimme yhteisesti toimintasuunnitelman, jonka tavoitteena on viisumivapautus. Sitten huomenna äänestämme hyvästä mielestäni Euroopan parlamentin päätöslauselmasta, joka avaa mahdollisuuden lisäyhteistyölle siitä, sille, että yhteistyötä syvennetään EUn ja Ukrainan välillä. Se avaa tällaisen mahdollisuuden ja se myös päättää tällaisen tärkeän keskustelun, joka parlamentissa alkoi aiemmin. Ja hyvä, että saimme aikaan kompromisseja, hyvä, että puhumme yhdellä äänellä. Ja emme puhu yhdellä äänellä juuri Janukovicin ryhmälle tai oppositiopuolueelle, eh, Timosenkon puolueelle, vaan puhumme itse ukrainalaisille. Haluamme, että Ukrainassa tapahtuisi reformeja niin, että tulevaisuudessa siitä voisi tulla osa Euroopan unionia. Tämä on hyvin olennainen asia. Tärkeää on arvioida Ukrainan hallituksen toimia ja ansioita sen perusteella, mitä se tekee. Tämä on ensimmäinen hallitus, joka on ryhtynyt reformeihin. Se tekee yhteistyötä kansainvälisen valuutta IMFn kanssa ja täytyy sanoa, että reformeilla, uudistuksilla on positiivinen vaikutus talouteen ja näkee selvästi, että tämä taantumisen kausi viime vuosina Ukrainassa voi nyt loppua. Mutta kun Ukraina haluaa tulla liittyä meihin, niin siitä tulee meille se oikeus, että voimme arvioida sitä eurooppalaisilla standardeilla. Ja tässä mielessä meidän täytyy arvioida myös näitä säännönvastaisuuksia, joita tapahtui viime vaaleissa. Kiitoksia kollega Salevski. Sitten kollega Siviec, puolitoista minuuttia. Czy w innej atmosferze rozmawiamy dzisiaj niż miesiąc temu? Kuukausi sitten äh, ilmapiiri oli erilainen Hyvä, että nyt päätöslauselma vastaa todellisuutta. Hyvä, että puhumme yhteisesti. Mistä päätöslauselmassa on kyse? Siinä itse asiassa on kyse demokratian laadusta. Tämässä päätöslauselmassa on kyse siitä, että miten Euroopan parlamentille on tärkeä demokratian laatu Ukrainassa. Päätöslauselma on suunnattu sekä oransseille että sinisille, koska viiden, viime vuoden aikana niin, että ensin voittivat oranssit, sitten siniset, sitten taas oranssit ja nyt ovat siniset vallassa. Haluaisin, että alueiden puoluepääministeri Janukovic kuulisivat sen viestin täältä, että he ovat vastuussa siitä, että heidän täytyy ottaa huomioon tämä suuri perintö, mitä Maidanissa vaadittiin muutama vuosi sitten. Haluaisin, että, että myös Julia Timosenko kuulisi nämä sanat, joka vastaa oppositiosta ja sen julkisesta kuvasta. Haluaisin, että tämä suuri oppositiojohtaja Timosenko ymmärtäisi, että oppositio olemiseen ei riitä se, että haluaa valtaa. Täytyy olla vaihtoehtoja maalle. Täytyy näyttää näitä vaihtoehtoja ihmisille ja saada ihmiset ymmärtämään nämä vaihtoehdot. Jos siniset ja oranssit ymmärtävät, että Ukraina vaatii samaa huolenpitoa, samaa rohkeutta, niin silloin se on suuri menetys meille, koska silloin olemme tässä auttaneet. Ei Viktor Klitschko, tilko Vitali Klitschko on se, joka opettaa amerikkalaisia saksalaisissa kehissä. Kaksi Klitschkoa siellä on, siis nyrkkeilyiden kohdalla näkee, miten suuri maa se on. Vielen Dank, Herr Kollege Kiitoksia kollega Siviets. Sitten Kelan kaksi minuuttia. Niin, yksi tärkeimpiä Neuvostoliiton romahtamisen tuloksia oli itsenäisen Ukrainan syntyminen. Se on maa, joka voidaan nähdä EUn tulevana jäsenenä. Voin vain tervehtiä sitä, että presidentti Janukovic ja uusi parlamentti ovat vahvistaneet aikomuksen liittyä Eurooppaan, koska aidosti demokraattinen ja itsenäinen Eurooppa, jossa ei ole korruptiota ja jossa ei tarvitse pelätä valtarakenteita ja oligarkkeja, maa, joka on perustunut oikeusvaltion, periaate, perustunut oikeusvaltion periaatteelle, on vakauden, korvamaton vakauden tekijä koko maanosalle. Ilman aidosti demokraattista Ukraina on vaikea kuvitella aidosti demokraattista Venäjääkään. Eilen oli kulunut kuusi vuotta oranssivallankumouksen käynnistymisestä. Valitettavasti suuri potentiaali, muutoksen potentiaali, on hukattu. Kuitenkin kiitos demokraattisten mielenosoittajien voiton joulukuussa 2004 monipuolueen vaalien ja lehdistövapauden uskottavuus saatiin aikaan. Euroopan parlamentti presidentti päätösomassaan ilmaisee huolestuneisuutta siitä, että on lisääntyviä tietoja siitä, että demokratisia oikeuksia ja vapauksia mukaan ottuna terveyden vapaus ovat joutuneet uhanalaisiksi ja että salainen palvelu on alkanut puuttua kansalaisten demokraattisiin toimiin. Tärkeä viesti uudelle hallitukselle on, että Eurooppa on avoin kaikille yhteistyön alueille ja silloin ei ole koskaan kuitenkaan unohtaa perusokouksien noudattamista. Ukrainan todellisina ystävinä meidän pitää olla yhä enemmän johdonmukaisia siinä, miten me viemme lävitse omia arvojamme. On valitettavaa, että kuusi vuotta myöhemmin uusi eliitti vieläkään ei voi hyväksyä sitä, että oranssi vallankumous oli kansan tahdon aito ilmaisu. Se, että voidaan hyväksyä vallankumouksen tulot, voi vain paremmin integroida Ukrainan yhteiskunnan. Kiitoksia kollega Kelam. Seuraavana Rova Kolarska-Bominska, kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. En halua puhua siitä, mitä meidän pitää tehdä Ukrainalle, mitä Ukraina voi tehdä meille. Haluan puhua siitä, mitä Ukraina voi tehdä itselleen, koska sen kohtalo on omissa käsissään, sen omissa käsissä. Toisaalta se julistaa halua integroitua EU-hun, mutta toisaalta edellä tulee näitä viestejä kansalaisvapauksien rikkomisesta maassa. Viime päivinä Euroopan parlamenttiin tuli ukrainalaisen lehtimiehen vetoomus TVI-kanavalta, äh, joka valittaa poliittisesta vainosta. Toisaalta analytikot ovat kertoneet, että suuri, suuresta osasta suunniteltuja reformeja on äh, toteutettu vain neljä. Parlamentissakin on huomattu, että komissio ja Ukraina puhuvat suuremmasta lähentymisestä, joten ei kannata tuomita Ukraina viranomaisia, vaan kehottaa reformeihin. Minä olen sitä mieltä, että Euroopan parlamentin täytyy olla ennen kaikkea demokraattisten arvojen puolella ja tällainen reaali politiikka, neuvottelut, niitä pitäisi käydä hallitusten, mutta Euroopan parlamentin täytyy kiinnittää huomiota demokraattisten oikeuksien rikkomuksiin jota se käyttöy täyttää EUlla, EUlla käytössä olevia välineitä demokratian tukemista. Olen iloinen siitä, että maanantaina huippukokouksesta tuli tuloksena se, että EU, Ukraina pääsee tiettyihin EU-ohjelmiin ja että viisumista voidaan luopua, mutta demokratia ja uudistukset ovat nyt ukrainalaisten käsissä. Kiitos. Vielen Dank, Frau kollegin Kolaska. Kiitoksia kollega Kolaska Popinska. Sitten menettely ilman puhujalistaa. Nyt kun Svoboda on täällä, eh, niin 17 on pyyntöjä ja, ja 10, kaksi kolmasosaa. Siis enemmän kuin pelkäsimme, mutta vähemmän kuin voisimme odottaa. Sitten ensimmäisenä tässä menettelyssä kollega Koslovski. panie przewodniczący! szanowni koleżanki i koledzy! puhemies hyvät kollegat lokakuun täysistunnossa komission jäsen painotti että ukrainan suhteet ovat asia jota täytyy käsitellä kolmen tapahtuman suhteen ministeritason kokoukset paikallisvaalit ja huippukokous. Paikallisvaalit ovat minun huolen aiheeni, jota Kovalin kanssa olimme tarkkailemassa. Valitettavasti vaalisääntöjen muutos kolme kuukautta ennen vaaleja tai se, että 2004 perustuslain hylkääminen voivat olla viite siitä, että kansalaisilla ei ole tunnetta varmuudesta ja oikeusvarmuudesta. Sen lisäksi nämä sääntöjen vastaisuudet itse vaaleissa voivat asettaa kyseenalaiseksi demokraattisten standardeiden ylläpitämisen tärkeä elementti reformissa täytyisi olla korruption torjunta ja avoimuuden lisääminen hallinnon toiminnassa. Haluaisin kuitenkin esittää toivomuksen, että päätösolemasta tulee kehote Ukrainalle jatkaa talousreformien tiellä ja myöskin institutionaalisten uudistusten tiellä. Kiitos. Kiitoksia kollega Koslovski. Seuraavaksi Rova Blinkevich-Jute. Kiitos puhemies. Todellakin kompromissipäätösasema, joka koskee Ukrainaa, on erityisen tärkeä Ukrainan ihmisille, mutta myöskin EUn asukkaille. Siksi, että Ukraina on hyvin tärkeä kumppani, ennen kaikkea ajatellen naapuruuspolitiikkaa. Siksi on tärkeää edelleen pyrkiä ajamaan yhteistyötä ennen kaikkea viisumijärjestelyissä. Tästä syystä komission pitäisi esittää suunnitelma viisumijärjestelyjen vapauttamisesta mahdollisimman pian. Kuuluissa äh, asia, joka liittyy vapaakauppasopimukseen. Minusta meidän pitäisi pyrkiä ajamaan vakautta naapurimaissamme. Totta kai perustuslailliset uudistukset Ukrainassa ovat erityisen tärkeitä, mutta meidän pitää ymmärtää, siihen tarvitaan aikaa ja tästä syystä meidän ei pitäisi pelkästään arvostella Ukrainaa, vaan myöskin auttaa sitä integroitumaan meidän perheeseemme. Kiitoksia kovasti Blitzkevich Jute. Seuraavaksi Rova Oviev. Tänan, herra president, lugupeetud volinik, head kolleegid Herra komission jäsen, hyvät kollegat. Voidaan ennustaa, että mitään ei voida ennustaa Ukrainassa. Olen iloinen siitä, että määritelmä ei enää ole totta. Olen iloinen siitä, että hallitus on pystynyt vakauttamaan tilanteen ja että talous on kasvusuunnassa. Ukraina on kiinnostunut yhteistyöstä EUn kanssa, mutta yhteistyö on kaksipuolista. EU on nimittäin myös kiinnostunut demokraattisesta oikeusvaltiosta rajoillaan. Nyt meillä on ongelmia, jotka liittyvät Ukrainan tilanteeseen perusoikeuksien osalta, mutta meidän täytyy pitää mielessämme, että EU ei voi ottaa takaskelia vaatimuksistaan ja meidän pitää harjoittaa yhteistyötä tällä alueella. Minun täytyy todeta, että päätös viime kuussa täällä parlamentissa lykätä mietinnön tekemistä Ukrainasta. Huomenna me hyväksymme kattavan laajan mietinnön, joka tulee vain hyödyksi Ukrainalle. Kiitoksia sitten kollega Stojanov. Kiitoksia puhemies. Olin valtuuskunnassa, joka oli vierailulla Ukrainassa ja meillä oli vähän sekalaiset tunteet. Näemme paljon sääntöjen vastaisuuksia, mutta myös hyviä merkkejä. Olen samaa mieltä perustuslakituomioistuimen kanssa parlamentin toimikaudesta, koska se poistaa tietyn tärkeän esteen vakaudelle. Mutta nyt miljoonaa bulgarilaista elää Ukrainassa ja uskon, että he ovat lähettileitä eurooppalaisesta ideasta siellä. Viisa järjestelyn puitteissa pitäisi löytää tapa, että nämä ihmiset, jotka ovat olleet erossa omasta isänmaastaan noin 300 vuotta, voisivat vatkustaa vapaasti maahansa ja sitten viedä eurooppalaisia ideaaleja Ukrainaan. Kiitoksia. Sitten rouva Andri Gien. Puhemies. Aivan äskettäin Ukraina oli johtava verrattuna moniin muihin itäisen kumppaneihin. Se oli sitoutunut eurooppalaisiin normeihin, ajatellen myöskin taloutta ja se oli myöskin tottunut oikeudellisia uudistuksia, mutta äskeiset tapahtumat ovat aiheuttaneet huolestuneisuutta. Siksi meidän täytyy ilmaista huolestuneisuutemme Siis niistä huonoista kehitystä olemme nähneet siitä oikeuksista, joita on annettu, turvallisuutta on annettu turvallisuuspalvelujen niistä toimistoihin, turvallisuuspalvelu on liittynyt uusiin eh, ja ennen kaikkea kansallisjärjestöihin sekä tiedotusvälineisiin. Sanottu, niin tämän joudun kuitenkin toteamaan myös, että meidän on tuettava integraatioprosessia. Me voimme käyttää eh, te keppiä tai porkkanaa, mutta ehkä porkkanaa pitäisi olla enemmän. Meidän täytyy saada Ukrainaa lähemmäksi Euroopan unionia. Minusta sen jäsenyys Euroopan unionissa on strategian tavoitteemme ja meidän pitää löytää sopelijat menettelyt tämän saavuttamiseksi. Dank, Frau Kollegin Andri. Kiitoksia Andri Kienelle. Seuraavana kollega Myrski. Aldis priekšsēdētāji Mä vien viens jautājums siis visam Euroopan deputātiem. Niin, ensin yksi kysymys kaikille parlamentinasille. Miksi tarvittiin tällaista päätösasmaa Ukrainasta tänään? Me, meidän täytyy auttaa uutta hallitusta, mutta mitä me todella haluamme tehdä? Haluammeko me puuttua ennen paikallisvaaleja? Ja haluammeko me puuttua hallituksen kykyyn ratkaista oma tilanteensa. Alkuperäinen teksti totesi, että kaikki Ukrainassa on huonosti, mutta sehän ei ole totta. Ja meidän tulisi todella heijastella tosiasioita, toimia faktoilla ja, ja vasta mutta sitten me täytyy myöskin katsoa, että olemme tuolla me, kun me teemme tällaisia päätösmiä. Kiitoksia kollega Merskille. Sitten menettelyn lopuksi kollega Pasisku. Hyvä puhemies. Yksi tärkeä tämän päivän keskusteluista on se, miten olemme arvostelleet paikallisvaaleja 31. päivältä lokakuuta. Tämä on aivan oikea keskustelu, ja erityisesti jos mietimme tiedotusvälineiden osaa, salaisia palveluita ja uusia vaalilakeja, jotka sitten oppositiopuolueita eh, asettaa huonompaan asemaan kuin muita puolueita. Me olemme kovasti iloisia siitä, että Ukraina on kuitenkin pystynyt tekemään eri uudistuksia ja kansanvaltaansa vahvistamaan. Kumppanina Ukraina on Romanialle myös erittäin tärkeä koska se on Mustameren yksi tärkeä kumppanuustekijä myös energia- ja turvallisuuskysymyksissä. Ja tämä tietysti liittyy myös Moldovan tasavaltaan ja, ja Ukrainan ja Moldovan ja Romanian väliseen rajaliikenteeseen unionin sääntöjen mukaisesti. Ja tämä tietysti liittyy unionin ohjelmaan viisumipolitiikan vapauttamisesta Ukrainan kanssa. Kiitoksia. Frau Kollegin Basescu, ich darf... Kiitoksia kollega Basescu. Sitten annan keskustelun lopuksi komission jäsen de Guchtille, komission varapuheenjohtajalle puheenvuoron. Thank you, uh... Kiitos puhemies. Sallikaa minun aluksi vastata näihin kysymyksiin, joita minulle esitti eh, Rova Valean, joka liittyy julkisia hankintoja koskevaan lakiin. Kun luki, laki hyväksyttiin, me pidimme sitä hyvänä, mutta jo tarkistuksia, jotka sitten on tehty jälkikäteen, ovat muuttaneet lain laatua ja eh, komissio on puuttunut asiaan ja muutos parempaan suuntaan on yksi ehto sille, että me annamme budjettitukea energiasektorille Ukrainassa. Tämän lisäksi, herra puhemies, pidän erittäin hyvänä rajat, ryhmärajat ylittävää näkemystä ja analyysiä nykytilanteesta Ukrainassa. Se todellakin heijastuu päätöksestä sanomasta, josta huomenna äänestetään – ja minä todellakin uskon, että jos me, Euroopan parlamentti ja Euroopan unioni, haluamme vaikuttaa tässä erityisessä asiassa, rajat ylittävä sopimus ja siitä, mikä pitäisi olla mitä periaatteet, joita, joihin meidän kantamme perustuu, on erittäin tärkeää ja